Okay. Okay. Um, I'll, I'll open the Aloitamme kokouksen. Olemme saaneet juuri ja juuri haalittua enemmistön puhumaan näistä kysymyksistä. En, tai tarpeeksi ihmisiä. Ensinnäkin estyslistan luonnos. Voin sanoa, että Rova Isaia on pyytänyt että muutetaan kahden ensimmäisen äänestyksen järjestystä. Ja puhun tästä sitten, kun tullaan äänestykseen. Jos ei kukaan vastusta, niin näin teinkin. Tämä liittyy lentoihin, niin kuin ehkä ymmärrättekin. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset ennen äänestyksiä, niin että en puhu ihan niin tyhjälle salille siinä vaiheessa enää. Ja voidaan mennä suoraan kohtaan kolme. Euroopan talouspolitiikan ohjausjakso. Philip de Backer on esittelijä ja me käymme läpi tarkistuksia. Philip. Thank you uh, very much, Chair. Um, and also Kiitos paljon. Kiitos myös kollegat hyvästä yhteistyöstä. Tämä on joskus hieman mm, vaikeanpuoleinen asia. Me kävimme läpi kaikki tarkistukset, me kävimme laimittaisen keskustelun aiheesta ja me saimme aikaiseksi vahvoja kompromisseja. Nyt mietintö heijastaa sitä, että jäsenvaltiot vuosittaisessa kasvukertomuksessa kasvuselityksessä joutuvat noudattamaan parlamentin ja muiden tuomielinten hallintojärjestelmiä. Tässä on rakennemuutos viety eteenpäin. Me kävimme myös keskusteluja siitä, kuinka saamme kasvumyönteistä ympäristöä vietyä eteenpäin ennen kaikkea pk-yrityksille. Se on tärkeä osa tätä selvitystä. Ja pankkiunioni ja talous- ja rahaliiton viimeisteleminen on asia, joka koskee meitä kaikkia ja sen tulisi olla meillä prioriteettina. Lisäksi meillä on myös ohjausjakson vastuuvelvollisuus. Sen eteen on tehtävä vielä paljon. On vielä, oli useita kohtia, jotka koskevat tätä asiaa. Tämä oli mielestäni hyvä mietintö. Meillä oli rakentava yhteistyö varjositelijoiden kanssa. Toivottavasti me saamme sitten myös täysistunnossa tälle laimittaisen tuen. Kiitos. Hey, thank you very much. Uh, for the shadows first, Pablo Zalba. Kiitos sitten varjoesittelijä Zalba ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan onnitella esittelijää työstä, jota hän on tehnyt Tämä mietintö alun perin tuntui hankalalta, mutta esittelijä on onnistunut siinä, että tämä on varsin helppo käsitellä loppujen, koska hän on onnistunut saman aikaan tasapainoisen tekstin ja varmasti se täyttää alkuperäiset tavoitteet, jotka kaikillakin ryhmillä oli oikeastaan. Ottaisin esille myönteisiä seikkoja tässä tekstissä, jotka käyvät läpi sitä, mitä tähän mennessä saatu aikaan, kansalliset uudistukset, ponnistelut, julkisen talouden vahvistamisessa huomattavat edistysaskeleet, joita on saatu Euroopan tasolla. Tämä tulee talouteen, pankkiliittoon, EKPn rooliin ja niin edelleen. Minun oma panokseni mietintöön ei ollut suuren suuri, koska alkuperäinen teksti sisälsi jo minulle tärkeät prioriteetit ja sitä, mitä yritin tuoda lisää mietintöön, niin oli vieläkin enemmän korostaa tärkeää roolia, joka PK-yrityksellä täytyykin olla taloudellisessa toiminnassa. Ja nythän tällä tänä hetkenä nämä mm, EKP, anteeksi, pk kärsivät kovasti, koska luotonsaatio on vaikea ja siksi tässä pitää korostaa, mikä rooli EKPllä ja EIPllä investointipankilla pitää olla, jotta voit auttaa sitä, että luoton saanti ei tukahdu pk-yrityksiin riippumatta siitä, missä maassa ne toimivat euroalueella. Niitä pitää rahoittaa niiden talousen tilanteen mukaisesti eikä sen mukaan, missä ne sattuvat sijaitsemaan. Korostan vielä, haluan onnitella esittelijää ja muita varjoesittelijöitä varmastikin. Tämä työ on sujunut varsin hyvin ja helposti ja tulos on todella erittäin myönteinen. Kiitos puheenjohtaja. Very much. Kiitoksia. Täällä ei ollut ketään sosialisteista paikalla. Sitten Dirk Epping. Okay, I speak on behalf of the ECR. Minä puhun ECRn nimissä. Aldeakan ei taida olla. Uh, okay. Aldella on esittelijä. <laughs> yeah. I mean, he comes from such a long way away from you. Niin, hän on no niin kaukana sinusta. Start putting my glasses on. Ehkä pistänkin nyt silmälasit päähän. No niin, nyt näinkin. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää esittelijä De Backeria. Hän on tehnyt rakentavassa hengessä työtä. Hän on osoittautunut hyväksi esittelijäksi, joka on pyrkinyt kompromisseihin kaikkien ryhmien kanssa, että nyt vasta mahdollisimman monta kantaa. Kuitenkin hän on huolehtinut tämän mietinnön integriteetistä, vaikka minun ryhmäni on usein vaikea tukea mietintöjä, jotka liittyvät eurooppalaiseen ohjauskauteen. Minun on todettava, että olen tyytyväinen monin hyvin kannanattoihin, jotka liittyvät tämän vuoden kasvuselvitykseen. On mukava nähdä, että esittelijä tunnustaa, kuinka tärkeää on jatkuvasti vakauttaa politiikkaa huolehtia rakenteellisista uudistuksista. Ja olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että on vahvistettava kilpailukykyä – meidän on huolehdittava kustannuksista, mutta myös tuottavuudesta. Ja mitä tulee sitten verotaakkaan, verotaakan leikkaaminen ja terveydenhoitojärjestelmien järjestelmistä huolehtiminen on tärkeää. En halua kehua liikaa esittelijää, koska ECRn kannalta on vielä varaumia ja parannusmahdollisuuksia, kuten tarkistuksissani annoin ymmärtää. Mielestäni tämä mietintö, jossa puhutaan talouden ohjaus- ja valvontajärjestelmästä, on oikea paikka esittää poliittisia toiveita ja ikään kuin lahjalistaa. Se, että halutaan saattaa emu loppuun, ei ole osaa tätä vuosittaista kasvuselvitystä tai ohjausjaksoa, joten olisin tässä eri mieltä tässä konvergenssi- ja kilpailukykyvälineistä, jolla pyritään luomaan lisää tällaisia emun kapasiteettia, joka johtaisi siihen, että emusta tulee tällainen siirtotalous. Mielelläni olen mukana parantamassa näitä kantoja, niiden esittämistä tulevissa mietinnössä. Kiitos. Uh, tässä on vielä täydennettävää, haluaako joku, joku tässä vähän viihdyttää, niin olkaa hyvä. Philip Lambert vaikka. <laughs> Philip Lambert isn't here. Philip ei ole paikalla, tämän Sven ehkä sinä. Puhe. Ensin minun täytyy sanoa, että olen aika hämmästynyt. Filipin täytyy pyytää kyllä tässä nyt anteeksi, koska hän on Atenassa Troikka-työryhmän mukana. Olen vieläkin hämmästyneempi, että minä joudun hänen pyynnöstään pyyttämään e- e- eko... Tässähän puhutaan jostakin ihme pyytämään puhumaan jostain pommikonesta Saksan sodan aikana. Minun täytyy kyllä puhua tästä Filipin kanssa heti, kun hän tulee takaisin. Tulkki pyytää anteeksi, tämä vitsi meni kyllä ohi. Hän on myös erittäin tyytyväinen hyviin suhteisiin, hyviin työmetodeihin metodeihin kanssa ja Filipin Bakarin kanssa. Kompromissi on kohtuullinen lopputulos meidän kannalta. Me olemme ty- tyytyväisiä tähän ja tämä antaa myönteistä pohjaa 2014 talouden ohjausjakso puittelemme. Olemme tyytyväisiä, korostetaan EU kaksikymmentä tavoitteita, samoin tarvetta korvata liiallisia makrotalouden epätasapainoa mukaan lukien liiallinen yksityinen velka ja täytyy myös käsitellä vaihtotasevajetta. Olemme aika tyytyväisiä myös tärkeisiin viesteihin joita täältä löytyy näistä kompromisseista, kuten esimerkiksi, että korostetaan, tai me korostamme vahvasti sitä, että pitää säilyttää yhteisön metodi ja esittää pyyntö komissiolle, jotta se tekisi jälkikäteisen arvioinnin omasta toiminnastaan Troikan yhteydessä. Haluaisin vielä lisätä, että tietysti se, että on viety tai EMUn loppuun vieminen ja pankkiunioni ja lisäaskeleet tähän suuntaan on tärkeä osa Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksoa, joten en näe tässä mitään ristiriitaisuuksia niin kuin herra Epping esitti. Okay, um, I'm Hyvä. Tässä sanotaan, että Anni Podimaatta voi tulla 10 minuutin päästä paikalle. Jotta hän pystyy puhumaan, meidän pitää tässä vielä jatkaa 10 minuuttia. Koska varjoesittelyitä ei enää ole, niin olen iloinen, että Ivo on antanut ymmärtää, että hän auttaa minua täyttämään tätä aikaa. Uh, well, <clears throat> good morning, madam, madam chair. Uh. Hyvää huomenta, arvon puheenjohtaja. Lyhyt selitys. En ikinä olisi uskonut, että tsekkiläis-englantilainen kirja, joka kertoo Iljuusinista, niin voisi liittyä keskusteluun, joka koskee eurooppalaista ohjausjaksoa. Toisaalta minun on sanottava, että minä olen jättänyt toisen osan elämääni rautaisripun toiselle puolelle, niin minun on sanottava, että Iljusin ei koskaan kyllä pommittanut Saksaa. Siinä ensimmäinen huomioni. Ja sitten seuraava, valitettavasti, se liittyy tähän huumorin pläjäykseen, joka koskee Iljusinia, niin täytyy sanoa, että olen yllättynyt, että Philip Lambert, joka että hän on todellakin tällainen sotamielinen haukka vihreiden ryhmässä ja että olet ollut yllättynyt, että hän lueskelee tällaisia sota lentokoneesta kertovaa kirjaa. Niin, kummallisia juttuja kuitenkin tapahtuu, koska minäkin vierailin tässä yhtenä päivän vaalipiirissäni ja olin tilalla, missä oli tällainen suuli ja, tai, ja se olikin täynnä ainutlaatoista materiaalia ensimmäisestä maailmansodasta brittitankkeja, aika mielenkiintoista. Tai ei ollut brittikalustoa, yksi oli Renault valmistama, varsin pieni tankki se oli. Jotkut olivat saksalaista tavaraa, erittäin suuria tankkeja. Ja ne ovat tärkeitä jäänteitä, muinaisia jäänteitä, pyhän jäänteitä vieläkin meidän täytyy jatkaa tätä äh, ajan täyttämistä, joten ehkä kuitenkaan pitä, ei aleta puhumaan näistä tankeista ja muusta. Minäkin tein tarkistuksia ja yritän niistä nyt hitaasti keskustella, ihan niin kuin kaikki muutkin. Olen tyytyväinen asetuksen yleistavoitteista. Tässä pyritään varmistamaan se, että varmistetaan tilastojen laatu, joka liittyy makrotalouden epätasapainomenettelyyn, olin tyytyväinen esittelijän tekemästä työstä ja aivan erityisesti siitä, että otetaan mukaan yhteisymmärrysmuistio yhteistyöjärjestelyistä EKPn ja ESSn välillä ja yhteistyö Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä, niin minäkin pyrin vahvistamaan tässä Euroopan parlamentin roolia menettelytavassa ja erityisesti tarkistukseni 57. Siinä ehdotetaan, että mikä tahansa komission raportti tai dialogi vierailu liittyen artiklaan 7 välitettäisiin myös näistä tieto parlamentin. Sitten 74 tarkistus Mm, liittyy tiedonsaantiin ja mahdollisuuteen osallistua mielipiteen vaihtoon asianmukaisten parlamentin valiokuntien kanssa. Sitten toinen kohta. Tämän menettelyn pitäisi tukeutua olemassa olevan laadunvarmennusvakuutukseen ja ottaa huomioon parhaat käytännöt metodia pitäisi siis valtavirtaistaa niin, että päällekkäisyyttä ei tapahdu laadun varmentamisessa, kun mitä tulee rinnakkaisiin tietoihin. Sitten vielä ihan lopuksi, ja sitten pyytän Annia puhumaan, koska hän on juuri tullos, tullut vielä ihan lopuksi tarkistus 89. Siinä pyritään varmistamaan, että kohta 4 artiklassa 127 perussopimuksessa toteutuu käytännössä ja EKP kuullaan silloin, kun delegoituja säädöksiä hyväksytään sen toimivaltoihin liittyen liittyvissä kysymyksissä. Tämä pitää nähdä, ymmärtää ja to- toimia sen mukaan. Halusin vain laittaa sen tänne pienenä muistutuksena. Olen erittäin tyytyväinen voidessani sanoa, että Anni on tullut paikalle. Ole hyvä. Uh, uh, Kiitos oikein paljon Sharon. Todella pahoittelen, että olin myöhässä. Olin jumissa tuolla liikenteessä. Debate on various things No meillä käytiin mielenkiintoisia keskusteluita sillä aikaa, ei hätää. So, um, Joten minäkin haluaisin kiittää esittelijä Filippiä hänen mietinnöstään ja kaiken kaikkiaan erittäin hyvin sujuneesta yhteistyöstä, josta saimme nauttia neuvotteluiden ajan, kun neuvottelemme keskusselvityksestä 2014. Pari seikkaa. Minusta tuntuu, että meillä on hyvin tasapainoinen mietintö, joka heijastelee Euroopan parlamentin kantaa erittäin ratkaisevan tärkeällä hetkellä, kun ajatellaan, että Eurooppa-vaalit ovat vain muutaman kuukauden päässä. Sosialistien ja demokraattien ryhmän osalta siellä oli kaksi yhtä tärkeää seikkaa, jota käsiteltiin erittäin menestyksekkäästi. Ensimmäinen liittyy talouden politiikan sekoitukseen ja toinen liittyy demokraattiseen oikeutukseen, demokraattiseen valvontaan, talouspolitiikkaan. Sanoisin, että mielestäni parlamentti on onnistunut sanomaan, että tällainen kasvuystävällinen valtionhallinnon vakauttaminen on otettava huomioon maissa, myös sopeutumisohjelmien maissa, jotta selkeästi viitataan konvergenssiin, ottaen huomioon myös suuntaviivat, joita tehdään Euroopan parlamentin päätöslauselmien kautta, jotta voidaan puuttua makrotalouden epätasapainoon. Ei ajatella vajeita, vaan ajatellaan myöskin niitä maita, joissa on ylijäämä, jotta voidaan todella sitoutua Eurooppa 2020 tavoitteeseen. Samalla kilpailukykyä on pidettävä ei ainoastaan harjoituksen, jossa leikataan kustannuksia, vaan voidaan tehdä rakenteellisia uudistuksia ja edistää investointeja. Johdonmukaisemmin voimakkaammin tulisi toimia veron kiertoa, verovilppiä, veropetoksia vastaan. Me hyväksyimme pari kuukautta sitten tähän liittyvän tärkeän päätöslauseman. Tärkeää oli, että nämä asiat heijastuvat sinne mietintöön ja näin on käynytkin. Ja lopulta tiukka viitti viittaus erityisiin uudistuksiin, innovaation koulutuksen, yhteisten työmarkkinoiden tarpeeseen ja myöskin siihen, miten tuetaan edelleen pk-yritysten rahoitusta. Mitä sitten tulee talouden ohjaus- ja hallintoasiaan, niin me selkeästi viittasimme demokraattiseen legitimiteettiin tässä yhteydessä on huolehdittava siitä, että päätökset tehdään demokraattisen legitimiteetin turvin, tietenkin niin, että Euroopan parlamentti on voimakkaammin mukana. Ja otettaisiin huomioon myös selkeämmin se, että troikkamenetelmä, jota on käytetty sopeutusohjelmien maiden osalta, tarvitaan eurooppalaiset oikeudelliset puitteet, joissa tilivelvollisuus, demokraattinen sellainen, on voimakkaammin esillä. Joten Uskoakseni todella meillä on hyvin tasapainoinen mietintö ja haluaisin kiittää Philip de Backeria. Hän on tehnyt erittäin rakentavassa hengessä yhteistyötä. Kiittäisin myöskin kaikkia muita varjoesittelijöitä. Kiitos Sharon. Thank you very much. I see Thomas Mann wishes... Kiitoksia Thomas Mann. Haluaa puhua lyhyen. Niin paljon kiitoksia. Minäkin halusin osallistua näihin suuriin kiitospuheisiin, joita Philip de Backerille on esitetty. Tämä liittyy vihreiden esitykseen. Parahin Sven, Philip, joka ei voi olla paikalla. Hän on esittänyt tarkistuksen 13, jossa hän sanoi, että hän pelkää, että viimeinen kasvusellytys innan, ennen äh, Eurooppa-vaaleja ei ole oikean suuntainen. Sitten puhutaan, että ei ole riittävästi suuntaa. Nythän on puhuttu kaikenlaisesta rasismista, varaamista, muukalaisvihaa vastaan ja niin edelleen. Joten mielestäni on ajateltava nyt, että on tehty ihan hyvää työtä. Ja tämä on kyllä hyvä viesti, jos voidaan todeta, että PK-yritysten prioriteetit, jotka olivat kaikille meille tärkeitä myös muissa valiokunnissa. Meidän on nähtävä, että me haluamme, vaikka jäsenvaltioissa on ihan erilaiset rakenteet, voivat huolehtia siitä, että saadaan budjettitoimia aikaiseksi, joiden kautta voidaan tehdä uudistuksia, vaikka ne vaikeita ovatkin. Jos tämä saadaan pohjaksi, on kyllä tärkeää nähdä, että tarvitaan sellaisia instituutioita, jotka voivat toimia, keskuspankki, Euroopan investointipaikki, nämä ovat esityksiä, jotka on tehty. Ja yhteisissä kompromisseissa näitä voidaan tunnistaa sieltä. Tämä on kyllä ihan suuntaa antavaa meille apua, joka ehkä edistää asiaamme. Jos voidaan sanoa, että siellä on nyt paljon yhteistä, vaikka alun perin oli erilaisia kantoja. Tuokin on itseisarvo, että me onnistumme siinä, jos tämä otetaan esiin vaalitaistelussa, että me olemme päässeet esittämään näitä yhteisiä kantoja, niin se ei ole niin hankalaa. Ja ajatella niitä ihmisiä, jotka haluavat tänne parlamenttiin. Me voimme estää väärien voimien tänne pääsyn ja haluan toivottaa menestystä kaikille. Sven, you've indicated you... Sven, pyysit tässä puheaikaa ja aikaahan meillä on. Ihan, ole hyvä. Niin ihan lyhyesti saksaksi parahin Thomas selittäisin nämä. Kyllä minä toivotan kaikille onnea menestystä, mutta Filippin tarkistus 13 ei tietenkään liity täällä yhdessä tehtyyn työhön, vaan komission kasvuselvitykseen, joka on yksipuolinen ja kaikki esittämäsi argumentit – ja hienot kollegoiden tarkistukset. Olen niistä ihan samaa mieltä, mutta siitä ei ole kyse tarkistuksessa 13, joten siinä mielessä tämä oli vähän vääränlainen hyökkäys. Nyt pidetään nyt ehkä kiinni kuitenkin tästä tekstistä. Tietenkin voimme kuitenkin toivottaa kaikkea hyvää toisillemme. Terveiset myös Frankfurtiin. Okei. Okay, um... Ähm. Hyvä. Wow, tässä tulevat lähemmäs ja lähemmäs. Nyt sitten takaisin esittelijän Filip. You don't say. Um... No näin. Näinhän se on. Vielä kerran haluan kiittää varjoesittelijöitä. Tämä oli erittäin vaikea asiakirja ja menneisyydessä olemme nähneet, että nämä eivät ole helppoja tapauksia. Tarkistusten perusteella voidaan nähdä, että kannat ovat melko kaukana toisistaan. Loppujen lopuksi saamme kuitenkin tasapainoisen ja hyvin vahvan mietinnön. Me emme tinkineet selkeydestä. Me saamme hyvin selkeät näkemykset esille. Ja mitä tulee julkisen talouden vakauttamiseen, niin saimme kantamme hyvin esille. Minä olen sitä mieltä, että jäsenvaltioiden tulee myös kantaa vastuunsa. Heidän pitää käydä keskustelua kansalaisten kanssa siitä, kuinka työmarkkinat, terveysjärjestelmän uudistukset, sosiaalietuudet saadaan vakautettua siten, että pystymme palaamaan kasvun tielle. Kiitän varjoesittelijöitä ja odotan positiivista äänestystulosta. Very much, uh, and... Uh, Kiitos. Ja me tänään pitää äänestää 30. tammikuuta, sehän on tänään. Ja kiitoksia kaikille. Ja sitten voidaan mennä nyt hiukan etuajassa, mutta kaikki tarvittavat henkilöt ovat paikalla ja voidaan siirtyä kohtaan neljä yhteen arvonlisäverojärjestelmä ja siitä tehty direktiivi, va- vakioidun muutokset vakioidun arvonlisäveroilmoituksen osalta. Ja Ivo, ole hyvä käsittelemään näitä tarkistuksia ilmeisesti. Much, uh, Madam Chair, again. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Jälleen kerran voin jatkaa ilman, että puhun nyt sotakoneista tai sen suuntaisista asioista. Siirrytään vähän myönteisempiin asioihin. Tämä on mietintö, jonka olen valmistellut yhteistyössä esittelijöiden kanssa. Ennen kaikkea ihan ensimmäiseksi on arvostettava hedelmällistä yhteistyötä Mielestäni tulos on erittäin hyvä. Ja se on nyt pöydällä. Yhteistyön hengessä tehtiin työtä. Sitä nähtiin niin, että sovittiin yhdestä kompromissitarkistuksesta ja yhdestä suullisesta tarkistuksesta ja todella kiittäisin kaikkia varjoesittelijöitä. Uskoakseni meillä on tarpeeksi aikaa, jotta voin puhua vähän pidempäänkin. Joten ennen kuin äänestetään tästä, haluaisin vielä painottaa tämän mietinnön tärkeimpiä ja keskeisempiä seikkoja. Niitä on ainakin pari kappaletta. Ihan ensimmäinen liittyy Euroopan komission kantaan, jonka mukaan tällainen ehdotus, jos se hyväksytään ja jos sitä täytäntöön pannaan, voi johtaa 15 miljardin vuotuisiin säästöihin. Ja nämähän voitaisiin hyvin säästää, kun ajatellaan hallintoja yrittäjyyttä. Ja sitten toinen seikka, joka mielestäni varsin hyvin noudattelee sitä linjaa, jota täällä salissa olevat ovat ajaneet. Tämä on ehdotus, joka saattaisi auttaa siinä, että räätylittävä kauppa helpottuu. Näin ehkä voidaan myöskin talouden saralla helpottaa yhteistyötä. Kaikki jotka ovat joutuneet jotenkin rajat ylittävässä kaupassa yhteyteen ALV-kysymysten kanssa ymmärtää, että kaikki yksinkertaistaminen on varsin tervetullutta. Kiitos jälleen kerran yhteistyöstä. Kiitos. Uh, now for the EP. Hyvä, sitten EPPstä Sari Essaja. Thank you, Madam Chair. I... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijämme. Hän on tehnyt hyvää työtä asiassa. Ja kuten itse sanoi, todellakin tärkeintä on edelleen vähentää taakkaa rasitetta yrityksillä ja parantaa se markkinoiden toimintaa, kun yritämme saada ALV vakioidusta ilmoituksesta mahdollisimman selkeitä. Olen täysin samaa mieltä äänestyslistasta, paitsi yhdestä kohdasta – Yksi tarkistus, on sehän se viimeinen oma tarkistukseni, 10, numero 10 esittelijä äh, jakaa sen osiin ja siellä on miinus tiettyjen sanojen kohdalla. Minä haluan vain selvittää, että tarkoituksena ei ole mitenkään tehdä AL-prosenttia samaksi, ehkä esittelijä pelkäsi jotenkin tätä, vaan että tieto, ilmoitusvaatimukset, tietovaatimukset ovat mahdollisimman yhtenäiset kaikkialla, koska se auttaisi yrityksiä. Olisi helpompaa, jos tietäisivät, että jokaisessa maassa tietyt, tietyt, tiety, tietty vaatimus tiedosta tarkoittaa sama eri maissa. Se on kuitenkin tällainen kohta johdatosan kappalissa, joten ei niin iso asia. Kiitän vielä hyvästä yhteistyöstä ja olen varma, että työtä on vielä jatkossakin, jotta arvonlisäverovaatimuksista ja tiedoista täytyy tulla niin selvät, että yritykset ne helposti ymmärtävät. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia. En ST-ryhmästä varjoesittelijä. Onko täällä puhuja tästä ryhmästä? Ei näyttäisi siltä. Anni Haluatko puhua arvonlisäverosta? Ei. Entä Alde? En ole siellä paikallakaan. Sven. Hän on häipynyt. <laughs> He filled in Philippe and, and has, has... Korvasi Filippen ja sitten jotenkin häipyi. No niin. Meidän ei tarvitse nyt kuitenkaan alkaa puhua mistään sotakalustusta uudestaan. Ivo. Do you wish to take the floor again? Um... puhua uudestaan, ole hyvä. Uh, well, pahoittelut. Ihan haluan kollega Essa ja lohduta, että hän oli kyllä täysin oikeassa. Minun yleinen huolenaiheeni on se, että vältetään minkä kaikkien verojen yhtenäistäminen. Siksi pyysin, että tässä on kohta kohdalta äänestys ja kiitos tästä vastauksesta. Kunnioitan sitä kyllä täysin. Minä halusin vain, että me selkiytämme kantamme. Haluan kiittää kaikkia. Ja nyt tässä on aikaa vaikka juoda kuppanen kahvia. Äh, votes are Niin, ihan oikein. Äänestys on tarkoitus aloittaa kello 9.50 ja nyt on vielä 10 aikaa ja äänestykset on näistäkin aiheista, joten pidetään nyt sitten 10 minuutin tauko. Ehkä voisitte jopa neuvotella näistä tarkistusta tällä välillä. Sellainenkin mahdollisuus tässä aukeaa. Jatkamme 9.50 äänestyksellä.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 meillä on tämmöinen hätä, viime hetken hätätilanne, tässä vielä palaan siihen ihan kohta. Ensinnäkin puheenjohtajan ilmoitukset. Kerron trilogeista ja jatkokäsittelystä. Voin kertoa, että alkutrilogi avaintietojen paljastuksesta ilmoituksista, mitkä se nyt kutsutaankin, niin se pidettiin eilen 29. tammikuuta. Me keskustelimme asiakirjan suunnittelusta liitteistä, ei ECRien valvontaoikeuksista, viranomaisten valtuuksista oli jo pitkä aika siitä, kun oli yleisesti asiaa käsitelty neuvostossa ja lähestymistapa siellä sovittu, niin nyt he pyrkivät saamaan neuvottelumandatin muutoksia varten seuraavaa trilogia varten 18. helmikuuta. Sitten toinen ilmoitus on pieni korjausluonnos korjaus tehty MIFID-direktiiviin. Sitä on kierrätetty valiokunnan jäsenillä 29. tammikuuta sen valmisti pääosasto. Sitten korjauksessa pyritään korjaamaan viittaus artiklassa 10a. Oliko se MIFID 1 vai MIFID 2? MIFID 1. Joten säännön 216 säännönmukaisesti, jos kukaan ei vastusta täällä valiokunnassa, niin tämä korjaus välitetään parlamentin käsittelyyn ja tullaan ilmoittamaan, että tästä ilmoitetaan ensi viikon täysistuntoistunnossa ja se hyväksytään, jos ei kukaan poliittinen ryhmä ole tehnyt pyyntöä tai ainakin 40 jäsentä vaatii, että tästä äänestettäisiin sanamuotoon saatavilla ja siinä vain muutetaan viittausta kohtaan kohtiin 10b4, joten näyttää siltä, että tämä ei muuta mitenkään sisällöllisesti tai poliittisesti mitään. Sitten täytyy vielä kertoa, että kolmas trilogi SRMstä pidettiin eilen. Me puhuimme äh, lyhyksen tuomiosta ja että kuinka tarvittaisiin tällainen hallitusten välinen sopimus äh, johtokuntajäsenten nimittäminen, missä määrin se on vastuussa prioriteettivaatimuksista ja minkälainen mandaatti sillä on teknistä työtä varten. Se annettiin seuraava trilogi keskiviikkona Strasbourgissa. edistystä saatu aikaan mutta, aikaan, mutta vielä on paljon työtä jäljellä. Sitten minua on pyydetty muuttamaan myös esitys, esityslista järjestystä äänestysten osalta. Kuka, mikä nyt olikaan ensin? Alva ensin. Yeah, okay. So we will be vote. Me äänestämme kohdasta kuusi ensin. Yhteinen järjestelmä arvonlisäverosta. Se koskee näitä vakioituja ilmoituksia. Voimmeko tarkistaa, että kortit on mukana? Minulla ei ole korttia. Testi, äänestys. Three more buttons to be pressed. Voiko kolme vielä jäljellä, jos jäsenet ovat paikalla? 39, 39 on painanut, nyt 40 on painanut. Joten se ensimmäinen mietintö Ivolta. Uh, so is everybody with that? Right. Uh, amendment. Tarkistus neljä 4 ja yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko teksti muutettuna koneäänestyksenä. Onko äänestetty? Ja minun ääneni mukaan vielä yksi jäljellä. Äänestys päättyy. 38 puolesta, ei vastaan ääniä, yksi tyhjä ääni. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselmasta äänestetään. Äänestys alkaa. Päättyy. Sama tulos 39, 0, yksi tyhjä. Kiitoksia paljon. Nice warm up. Um, what's this? No, it's, it's before because we advance once. Okay. So it's here. Okay. Right. this is the Okay. And these are the two. Okay. Right. I've got this. Please, I need you to listen. Pyytäisin teitä nyt kuuntelemaan. Meillä on tässä pieni toimivalta kiista valiokuntien kesken nyt tästä Tässä oli tiukkaa taistelua tämän valiokunnan ja työllisyysvaliokunnan välillä siitä, miten tätä aihetta käsitellään. Ja lopulta sanottiin, että kaksi mietintöä aina on ongelmia siinä, astutaanko toistemme varpaille. Mm, vaan pelkään, että vasta vähän aikaa sitten sain kuulla, että työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja itse asiassa hyvissä ajoin kaksi päivää sitten sanoi, että tässä on pari ongelmaa. 19a-tarkistus liittyy työllisyysvaliokunnan toimivaltaan. Uskoakseni näin on. Ehkä tai käsittääkseni sosialistit ovat valmiita vetämään tarkistuksen 19a pois. Eikö? Ei vaan kohta 19a. 118 tarkistusta. Voitte tyylikkäästi vetää sen pois, tai minä voin sanoa, että sitä ei käsittelyyn voida ottaa sillä aikaa, kun tätä pohditte. Kerron, että komp- kompromissi S aiheuttaa myös ongelmia, kun siinä viitataan seikkoihin, jotka liittyvät työllisyysvaliokunnan toimivaltaan. Tiedän, että he astuvat meidän varpaillemme, mutta minä ehdottaisin kuitenkin, että me olemme tässä tarkkana. S-kohdassa ehdotan, että tekstiä muutettaisiin hiukan, kirjoitin sen johonkin, minulla oli parempikin sanamuoto täällä. Disappeared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 Hang on a minute, I just want to find this. Hetkinen, nyt vaan yritän löytää täällä sen, minkä kirjasin hetki sitten. Muistiin, se on nyt kadonnut tänne papereiden joukkoon. Chair's announcement. Here, this one. Yeah, let me take this. Yeah, voilà. yeah it's here. Right. No nyt se löytyi. Ei sittenkään. Anni, juu. Sharon, um, as we had a very... Puheenjohtaja, meillä oli lyhyt varoitusaika tästä valiokunnan pyynnöstä ja meillä ei todellakaan ollut aikaa käsitellä tätä asianmukaisella tavalla. Me ehdotammekin, että 118 tarkistuksesta äänestetään ja tämän jälkeen päätetään, pitäisikö se vetää pois ennen kuin sitä äänestetään täysistunnossa, mitä tulee kompromissi S muutosehdotuksiin se, että lisätään viittaus koskien makrotaloudellista vaikutusta työmarkkinoihin. Se voitaisiin hyväksyä, mutta mitä tulee 118, meidän pitäisi äänestää. Sitten meidän pitäisi vetää se pois myöhemmässä vaiheessa, ennen kuin äänestetään täysistunnossa. That's not what I wish to do. Minä en halua noin toimia. Minä sanon, että 118 ei tule käsittelyyn, siitä ei äänestetä kompromissista S joko sanotaan, että sitä ei voida ottaa käsittelyyn, tai alkuun tulee kohta, jossa kehotetaan jäsenvaltioita uudistamaan työmarkkinoita. Siihen kohtaan tulee painottaa makrotaloudellista etua, jota saadaan siitä, että uudistetaan jäsenvaltioiden työmarkkinoita ja kehottaa komissiota. Filippa. Very, very briefly, Chair. Um kompromississa sitä keskusteltiin todella pitkään ja on tärkeää myös, että mietinnössä korostetaan rakenteellisia uudistuksia. Työmarkkinauudistukset ovat tärkeitä, siksi voin hyväksyä teidän lisämuutoksenne kompromississa, jos varjoistat voivat tämän myös hyväksyä. Mutta minun täytyy kyllä sanoa, että tällainen työtapa on hiukan kummallinen. Me olemme tästä keskustelleet viikkoja ja sain myös tietää, että oli tällainen virallinen ilmoitus töissäsanan valiokunnasta, että jotkut näistä tarkistuksista eivät oli jo pari-kolme päivää sitten hylätty, koska niitä ei voitu ottaa käsittelyyn Esittelijä ei tiennyt, minä en tiennyt. Toiseksi meidän täytyy todella huolella tarkastella, mitä tapahtuu työllisyysvaliokunnassa, koska minäkin olin siellä mukana. Yritin tehdä herra Kutersen kanssa työtä, jotta pidettäisiin molemmat tasa- mietinnöt johdonmukaisesti tasapainossa. Ja minun täytyy sanoa, että olipa kova homma, koska tähänkin liittyen toimivalta kysymyksiä, joten vetoaisin myös puheenjohtajan, että ennen täysistuntoäänestystä tarkastelemme huolella molemmat mietinnöt, että varmistamme, että me täytämme omat toimivaltuutemme ja pysymme, ja päävaliokunta, joka on me, ja keskustelemme talouden ohjausjaksosta ja talouden puitteista, Työllisyys on myös tärkeä ja meidän on tärkeää tämä lisätä, mutta sitten meidän täytyy huolella tarkastella, mitä heidän mietinnöstään löytyy, jos haluavat, he haluavat aloittaa tällaisen pelin. Tässä on varsin yleinen, yleinen kommentti työmarkkinauudistuksesta. Kaikki voi tämän hyväksyä, mutta olen valmis hyväksymään sen, mutta outo työtapa tämä on. Ja kehotan, että tarkastelette huolella työllisyysvaliokunnan mietintöä ehdottomasti tuosta syystä juuri haluan, että me olemme tässä ainakin tarkkana ja mennään sitten vaikka puheenjohtajakokoukseen, koska me ainakin noudatamme sääntöjä paremmin kuin se heidän valiokuntansa. Pahoittelen, että tämä tuotiin näin myöhään esiin. Joskus on melko hankalaa. Tämä tiedän puheenjohtajana myös, että on hankala aina valvoa sitä, mitä muissa valiokunnissa tapahtuu. Joten Pahoittelen Anni, mutta mielestäni minulla on tässä nyt hyvä pohja tuleville neuvotteluille, jos jätän 118 tarkistuksen pois käsittelystä. Pervans voi tehdä samoin. Hän on pahoitellut jotain tarkistusta, joka tulee hänen omasta ryhmästään myös. Minä haluan olla tässä varmalla pohjalla, siksi 118 jätetään käsittelyttä. Muutamme kompromissia S, joten siinä viitataan makrotaloudelliseen seikkaan, jos kaikille sopii. Ja lisämahdollisuuksia on varmasti uudistaa sanamuotoa sitten täysistunnossa. Ja jos vastavuoroisuutta ei sitten kuulu sieltä työllisyysvaliokunnasta, koska ne ovat ihan pieniä asioita, oletan, että he astuvat enemmän meidän tontillemme, niin sitten voin vähän kiristää näitä vaatimuksia. Tämä on nyt ainoa tapa. Jos äänestetään näistä, niin sanotaan, että no te teitte tässä syntiä, joten mekin voimme ja puheenjohtaja kokouksessa. No, ei ehkä kuitenkaan äänestetä minun arviota vastaan, no, mutta joka tapauksessa. Siirrytään äänestämään. Ensin. Nyt tukkasin kynäni. Okay, so first amendment... Ensi, ensimmäinen tarkistus, tarkistus 13. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Voidaanko tarkistaa? Tämä ei ollut ihan selvää. Tarkistetaan. And be one more to add against, as I... Yksi vielä vastaan, koska minulla ei ole korttia. Selvä. Hylätty. Selvä. Kompromissi A. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi B. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi C. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N, kaksi osaa, ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 83 puolesta. Vastaan tyhjää. Minä en ole tässä nyt varma tarkistetaan ja yksi lisääni vastaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi O puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta. Vastaan 88. 87 on kompromississa. 87 on siellä mukana, 88 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi P puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty Q puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan sekannusta. Tarkistetaan. 111. 111 tarkistetaan. Yksi lisättävä vastaääni. raukeaa 2020. Alkuperäinen teksti kohta 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118, siitä ei äänestetä, se olisi varmaan rauennut muutenkin. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 122 puolesta vastaan tyhjää. En tiedä, mitä ECR tekee. Tarkistetaan. Tarkistutaan joka tapauksessa. Tarkistetaan 122. Vielä yksi vastaääni hylätty. 124. 124 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 125 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Voinko tarkistuttaa alkuperäisen tekstin? Yksi ääni vielä puolesta Äänestys päättyy 21.19. Hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi V puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi W puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 139 kaksi osaa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 141. Ensin suullinen tarkistus vihreältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty suullisen tarkistuksen kerran. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lausunnot. Kohta kolme budjetista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetin kuutonen puolesta vastaan tyhjää. Anteeksi? Ei yhtenä ryhmänä, koska eri tavoin äänestetään kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Ehkä hyväksytty, vaikka kaikki ovat äänestäneet. Sitten sitten tasan kappaleet tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kymmenen puolesta vastaan. Tarkistetaan kymmenen, Yksi vastainen lisää. 40 äänestämässä. Ei minä äänestän vastaan, eli hylätty. 11. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 12. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty AD puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty koneäänestystekstistä näin muutettuna. Ja minä äänestän vielä puolesta. Kun kohtini on hukassa, 36 puolesta, 5 vastaan, ei tyhjiä. Hyvä Filip, ja pahoittelen tuota toimivalta kiistaa. Ja jos voit auttaa minua katsomaan tuota mietintöä myös. Um, okay, so now we're moving on to... Anteeksi. Again, we'll... Siirrymme eteenpäin. Esityslistan kohtaan seitsemän. EUn finanssipalvelulainsäädännön johdonmukaisuuden parantaminen – valiokunta-aloitteinen mietintö. Mm, ensimmäinen suullinen tarkistus yksi. Eli kohdat 1-3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdat 5 kahdeksan puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Tarkistus kaksi, jossa suullinen tarkistus puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Kohta kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. No niin. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohdat 12.13. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta tehdä niin, että ensimmäinen kohta ensin, sitten toinen kohta on lisäys, ne eivät ole ristiriidassa. Eli ensimmäinen suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen lisäys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme tarkistuksen viisi, Yksi suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kohdat 16 ja 17, joissa suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Otetaan sähköinen äänestys asiakirjasta. Yksi ääni uupuu. Jos haluatte äänestää, äänestys päättyy 37 puolesta. Kukaan ei vastusta, yksi tyhjä ääni. Kiitokset. Se oli valiokunnan mietintö, se ei mene täysistuntoon, se oli kaikille tiedoksi. Tiedoksi tulevalle Ekon valiokunnalle ja komissiolle ja kaikille muillekin. Seuraavaksi siirrymme kohtaan kahdeksan. yksi asia käsiteltävänä. Mikäli poistutte, tehkää se hiljaisesti. Kiitos. Okay, so uh, agenda point eight, <clears throat> which is the consideration of amendments on... Seuraavaksi kohta kahdeksan. Makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn tarvittavat tilastot ja Jan Epping. Uh, thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kuten jo sanottiin ensimmäisen keskustelun aikana, tuen täysin tavoitetta asetusehdotuksessa, kun on kyse tilastojen toimittamisesta ja niiden laadusta. Makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyyn on tärkeää, että talouden ohjausta vahvistetaan eu ja siksi tarvitaan parempaa tilastotietoa makrotalouden epätasapainomenettelyyn. menettelyyn. On hienoa, että varjoesittelijät ovat samaa mieltä siitä, että asetuksen tulisi linjautua paremmin nykylainsäädäntöön ja menettelyihin. Sen pitäisi sopia juuri täsmällisesti, kuten palapelin puuttuva pala. Eli näiden tietojen pitäisi olla mahdollisimman hyviä sopia makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyyn. Kiittäisin varjoesittelijöitä hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Tiistaisen kokouksemme aikana pääsimme sopimaan puun useimmista, jolle jopa kaikista asioista. Kompromissit, joihin päädyimme, voidaan esittää lyhyesti näin. Me haluamme, että selkeästi toimitetaan makrotalouden epätasapainoa koskevaa menettelyä, eli tietty koontipäivä, jolloin on kerättävä tiedot, jotka tulevat tulostaulukkoon. Tämä olisi hyvä edistysaskel. Ja sitten vielä päivä, jolloin julkaistaan indikaattorit tulostaulukkoon niin, että ulkopuolinen maailma myöskin tietää näistä asioista. Tämä on avoimuuteen liittyvä kysymys. Toiseksi, niin kutsutut virkamatkat ja ehdotetun menettelyn tehokkuus. Me haluaisimme, että virkamatkat nimettäisiin uudestaan konsultointimatkoiksi Eli nyt Dialogue Missions englanniksi sovittiin sanaksi. Kyse on tärkeää, että huolehditaan tällaisesta äh, arvioinneista. Nämä ei liity suoraan sanktioihin. Sanktioita syntyy vasta sitten, kun komissio on tutkinut sen, onko tahallisesti esitetty väärää tietoa. On ratkaisevan tärkeää, että tehdään tämä ero nyt näiden konsultointimatkojen ja toisaalta tutkimusten välillä. Tämän on oltava selkeä ero. Kolmanneksi, täytäntöönpanosäädökset, joita komissio on ehdottanut. Niiden tilalle tulee delegoidut säädökset, näin ehdotti kollega Nuangok. Ja tätä ajatusta tuki myös aluekehitysvaliokuntamassa lausunnossaan. Neljänneksi sanktioista. Sanktiot ovat keskeisin asia tässä ja kiistan alaisin myös – sanktiot, joita saadaan, jos on manipuloitu näitä makrotalouden epätasapainoon liittyviä tietoja. Eli ensin haluttaisiin vaatia tietty talletus ja sitten sakko. Ehkä sopimuksen artikla 338 ei riitä sanktioiden asettamiseen jäsenvaltioille, joten ehdottaisin, kuten aikaisemminkin olen ehdottanut, että sisällytettäisiin johdantosan jossa pyydetään komissiota pohtimaan sitä, voitaisiinko esittää lisäoikeusperustaa, jos on tarpeen. Toivon, että komissio vastaa tähän pyyntöön. Eli esimerkiksi artikla 121 kohta 6, joka liittyy talouden ohjaten ja hallintaan. Tähän tämä perustuisi. Haluaisin painottaa sitä, että kompromissihengessä hengessä jätin pois sen, että rajoitettaisiin sanktiot ainoastaan euroa valuuttana käyttäviin maihin, jota olin ehdottanut mietintöluonnoksena. Tämä oli minulle suuri myönnytys, jonka tein kompromissihengessä. Tulos olisi siis, siis sellainen, että puitteet makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn tietojen osalta käsitellään maita eri tavoin ja tämä on kai ajatus, kun esittelijät halusivat pitää kiinni sanktioista kaikille EUn jäsenvaltioille. Haluaisimme myöskin, että tämä asetus saadaan enemmän linjaa nykylainsäädännön kanssa ja käytäntöihin, joita on tilastotieteen osalta tällä hetkellä. Tässä ei keksitä pyörää uudestaan. Edustaja Noan Gokin mietinnöstä voitaisiin ottaa tekstejä, jossa käsiteltiin eurooppalaisia tilastoja. Olemme samaa mieltä siitä, että Euroopan parlamentin pitäisi olla voimakkaammin ja ajoissa mukana tässä prosessissa. Erityisesti tällä valiokunnalla pitäisi olla mahdollisuus saada kutsua johtajia kansallisista tilastolaitoksista osallistumaan kuulemisiin. Komission pitäisi myöskin säännönmukaisesti kertoa parlamentille, miten tätä asetusta täytäntöön pannaan. Haluaisin kiittää kollegoita vielä kerran rakentavasta yhteistyöstä ja toivon, että saamme laajan konsensuksen lopulta. Kiitos. Uh, thank you very much uh, for the EPP. Kiitos. Herbert Dorfman EPPn puolesta. Thank you, Madam Chair. Ja, This, uh... Kiitos puheenjohtaja. Voin puheen ihan lyhyesti. Ensin Haluaisin sydämesti kiittää kollega Eppenkiä. Hän on tehnyt rakentavassa hengessä yhteistyötä tämän asian tiimoilta. Ja todella tarkistuksissa jo nähtiin, että linja oli melko yhtenäinen. Ja varjoesittelijöiden tapaamisessa esittelijän kanssa tällä viikolla mielestäni pitkälti päästiin kompromissiin. Siksi en halua enää luetella kaikkia kohtia, jotka esittelijä jo mainitsi. Minulle oli tärkeää ja meille se, että ollaan mahdollisimman lähellä makrotalouden epätasapainoa koskevaa menettelyä, eli ei keksitä nyt ihan uutta suuntaa verrattuna siihen, mitä parlamentti on jo aikaisemmin päättänyt, eikä sopisi yhteen aikaisemman kanssa. Siksi tämä kahtalainen menettely seuraamusten osalta. Se noudattelee Sixpackissa tehtyjä päätöksiä jo. Minäkin puolsin sitä, että nämä seuraamukset koskisivat kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita, myös sellaisia jäsenvaltioita, jotka eivät maksuvälineenä euroa käytä. Haluaisin jättää puheenvuoroni tähän. Olen esittelijän linjoilla ja voimme varmasti tukea kompromissia tässä muodossa. Kiitos. Okay, thank you. Kiitos. SDn puolesta Ani. Thank you, Sharon. Kiitos, Sharon. Kiitos Terkille Liemin puolesta. Hän pahoittelee sitä, että ei päässyt tähän tärkeään keskusteluun. Hän on Ateenassa työmatkalla koskien Ekonin mietintöä liittyen Troikan toimintaan. Liam katsoo, että viime nämä kompromissit, jotka saatiin aikaiseksi varjoesittelyiden kokouksessa viime torstaina, niin ne ovat erittäin hyviä. Hän kiittää esittelijän aloitteellista kompromissin hakuisuutta ja nämä työmatkat jäsenvaltioihin oli asia, jota käsiteltiin enemmän tällä viikolla ja hän voi tukea varjoesittelijöiden aikaan saamaa kompromissia. Liam kuitenkin halusi nostaa esille asian, josta ei vielä päätetty. Tämä liittyy sanktioihin, Derek tämän nostikin esille, ja tämä liittyy tietoihin ja tilastoihin se, että tällainen sanktiojärjestelmä otettaisiin käyttöön, niin Liam haluaisi muistuttaa, että tämä asia otettiin jo eurooppalaisen tilaston puitekehysasetuksessa, jossa hän on esittelijänä. Se, että määritellään sanktiot, jotka koskisivat kaikkia tilastoita, niin se päätettiin ekonvaliokunnassa lähes yksimielisesti. Ja Euroopan parlamentti puolusti tätä kantaa kolmikantaneuvotteluissa hyväksyttiin, että tuolloin hyväksyttiin, että tämä asia käsitettäisiin sektorikohtaisessa lainsäädännössä alkaen äh, näistä makrotaloudellisen epätasapainon tilastoista. On erittäin tärkeää, että tämä parlamentin kanta tulee näkyviin lopulliseen mietintöön. Oikeusperusta asia voidaan sopia sitten, kun neuvoston kanssa on päästy yhteisymmärrykseen ja Liam tukee esitellä lähestymistä tässä asiassa. Nämä yksityiskohdat liittyen sanktioihin, niin tässä on ehdotettu, äh, että mennään samalla linjalla kuin mitä Sixpackissa on sovittu. Tämä innovaatio on Liemin mukaan tervetullut. Ja lopuksi Liem ehdottaa, että tässä asetuksessa on säännöksiä, jotka, joka ei määrittele komissiolle toimivaltaa siellä, missä parlamentti voi säätää lakia, niin sen ei pitäisi jättää omaa, omia vaihtoehtojaan komission päätettäväksi. Hän rohkaisee Ekon valiokunnan kollegoja tukemaan hänen tarkistuksen 65, 70 ja 75-61. Kiitos. Sven. Vihreältä Sven. So again I have to... Pyydän tässä myös Filipin puolesta anteeksi. Hän on siis Ateenassa Troika-valiokunnan vierailulla. Hän haluaisi kiittää esittelijää rakentavasta, osallistavasta lähestymistavasta. Hän on ollut toimintaa joskus tiedetään, miten tämä Euroopan yhteistyö toimii. Voimme tukea oikeastaan kaikkea kompromissiehdotuksia tässä muodossa, mutta meillä on yksi tärkeä varaus. Me uskomme, että on äärimmäisen tärkeää saada suurempaa juurista selveyttä seuraamusmekanismiin, josta puhutaan artiklassa 9 ja aivan erityisesti, mitä tulee tähän, miten se on johdonmukaisessa suhteessa mm, suhteellisuusperiaatteen kanssa ja muiden sopimusvaatimusten kanssa. Asetuksen pohja on 138. me ymmärrämme, että tuomioistuin voi asettaa seuraamuksia, jos jäsenvaltio ei täyttäisi säädöksiä asetuksessa ja aivan erityisesti mitä tulee velvoitteeseen välttää tahallisesti esittää väärä, vääriä tilastotietoja jotka liittyvät makrotaloudellisen epätasapainon menettelyn mm, tietoihin. Tämä on erilainen vaatimus kuin Sixpack-lainsäädännön yhteydessä, jos tapahtuu rikkomus liiallisen vaiheen menettelyn yhteydessä. Se, siitä tuomioistuin ei voi asettaa seuraamuksia 158 artiklan mukaisesti ja 259 artiklan mukaisesti seutsopimuksessa. Tilanne on myös eri kuin jo nyt ristiriitaisessa juridisessa äh, oikeus vaatimuksen koskee sanktioita euroalueella, jos, tapa, jos käytetään liiallista epätasapainomenettelyä ja kun otetaan huomioon vaatimukset euroalueelle, niin molemmat kuuluvat talous politiikan osaksista säädöksistä, ja tämä liittyy myös artiklaan 121 kohta 6. Molemmissa tapauksissa sanktiomekanismi on rakennettu sille mahdollisuudelle, että voidaan ryhtyä lisätoimiin, joilla voidaan vahvistaa koordinaatiota budjettikurikysymyksessä, niin kuin todetaan 136 artiklassa. Ja molemmissa tapauksissa, kuten jo mainitsimme, oikeus pohjasta on kiistaa, mitä tulee seuraamuksiin. Tästä ovat juristitkin eri mieltä. Ja meidän ymmärtääksemme tuomioistuin voisi asettaa rahallisia seuraamuksia jäsenvaltioita, jotka eivät noudata sääntöjä. Me emme ole vakuuttuneita siitä, että jos olisi hallinnollisia sakkoja, joista neuvosto päättää komissionotuksen pohjalta, niin kuin asetuksessa säädetään, olisi suhteellista ja sillä olisi tarpeeksi vahva oikeudellinen perusta. Tämän takia me uskomme, että selkeä lausunto oikeusyksiköltä olisi vaadittua ennen kuin voidaan alkaa äänestää tästä asiakokonaisuudesta. Olemme myös ymmärtäneet, että joillakin jäsenillä on vahvoja, var- vahvoja varauksia samoista syistä, jos seuraamusmekanismista pidetään kiinni, niin, kuin tässä, niin, niin että se on täysin täyttää perussopimusten vaatimukset. Me siltikin puolamme suhteellisempaa järjestelytapaa, jossa asettais, asteittaisesti suhtaudutaan seuraamuksiin Tällaisen odotuksen pohjalta meistä olisi hyvä, että on tällainen kaksivaiheinen lähestymistapa kompromissiluonnoksessa artiklasta 9, joka perustuu meidän tarkistuksemme ja samoin tarkistuksen, jota on tullut EPP Dorfmanilta varjoesittelijältä. Mutta sitten me ehdottaisimme, että vielä enemmän määriteltäisiin siirtymävaihe prosessia kaksivaiheisuudessa. Niin, että äh, niin kuin Sixpackissa on tehty, että voidaan antaa näitä talletuksia, joka liittyy korjaustoimintasuunnitelmaan, ja jos ei ole täytetty sääntöjä tässä suunnitelmassa, niin sitten voidaan asettaa viimeisenä keinona sakkoja, ja toivottavasti teillä on mukavat neuvottelut tästä asiasta. Um, Kiitos paljon. Minulla minä olen jättänyt tarkistuksia, en niistä nyt puhu, kun huvitin teitä jo ohjausjakso asiassa tarkistuksella, niin tämä juridinen näkemys, niin me voisimme kenties Ekon oikeudelliselta yksiköltä saada tällaisen ajoissa ennen äänestystä, mutta se ei ole sitten sellainen virallinen, joka hyväksytään parlamentin korkeammalla tasolla. Sellaisen ei ole aikaa, mutta voimme pyytää, että Anders... Tuo sopisi meille. Uh, in that case... Sillä, siinä tapauksessa eh, Derek, ole hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja. Lisäisin vielä, että kun kompromissitarkistuksista on sovittu, niin eh, sitten säädämme asianmukaisesti johdantason kappaleet. Johdantason kappaleissa viittasin asetuksen oikeusperustaan. Olen yhtä mieltä, että oikeusperusta on kenties liian kapealainen, ennen kaikkea mitä tulee sanktioihin. Minä olen Svenin kanssa yhtä mieltä tästä asiasta. Lisäksi olisi tärkeää, että tässä on juridisesti selkeys. Minä olen kysynyt myös komissiolta, aiemmin, mikäli ei, etteikö oikeusperusta ole tässä liian kapea. Ja minä en ole saanut vielä komissiolta selkeää vastausta. Toivottavasti komission edustaja voisi meille vastata. Olisi erittäin tärkeää tietää, mikä oikeudellinen perusta on, mikäli me ryhdymme neuvottelemaan neuvoston kanssa – sillä silloin se nousee varmastikin esille. Kiittelen ja ystävällisistä kommenteista ja mitä tulee Nuangokin kommenteihin, niin ne sanktiot, jotka asetuksessa ovat, ovat 0,05 prosenttia BKTstä. Öö, on jo lähtenyt, mutta minun on sanottu, että tämä on ylimmäiskatto se ei aina ole 0,05 prosenttia BKTstä, vaan se saattaa olla myös merkittävästi alempi. Ja hänen, ne luvut, jotka hän mieluusti näkisi, niin no, niin saataisiin tuohon kysymykseen. Ja sitten oikeusperustan pitäisi olla selkeämpi ja komission oikeudellisen yksikön, no sillä on Vatikaanin omainen asema. Ja minä haluaisin, että he ovat jo etukäteen selkeämpiä tässä asiassa. Tämä vaiheen lähestymistapa on oikea tapa, se on saavuttamamme kompromissi. Ja minä haluaisin, että me etenemme tämän asian kanssa mahdollisimman pitkään siten, että meillä olisi parlamentilta selkeä kanta ennen kuin tämä toimikausi päättyy. Onko mitään muuta? Taisinpa käydä kaikki läpi. Olen myös erittäin tyytyväinen, että tämä työmatka otetaan kuulemismatkoiksi Dialogue Mission muotoon. Minä pyytäisinkin komissiota tästä, puhumaan tästä oikeusperustasta. Meillä on täältä komission edustaja, joka voi kenties puhua, mutta me mielellämme kyllä vastaanotamme kirjallisena kaikki kommentit omalle yksikölle. Palaska, olkaa hyvä. Okay, sometimes they don't work, so you have to move seats to another one. Joskus ne eivät toimi, olkaa hyvä ja siirtykää. Kiitos puheenjohtaja. Komissio haluaisi korostaa että kun esitettiin tämä ehdotus kesäkuussa, oikeudellinen perusta tarkistettiin, jos 338 perusta on riittävä sanktiota varten. Ja komission näkemys on edelleenkin, että 338 on riittävä oikeudellinen perusta tälle säädökselle. Voinko kysyä nopeasti jotain? Onko oikeudelliselta yksiköltä komissiosta kannanotto, jonka mekin voisimme nähdä? No written document. Ei ole mitään kirjallista asiakirjaa tarjolla nyt, mutta kuitenkin kun tehdään säädösehdotus, me konsultoimme oikeusta yksikköä tästä asiasta, koska tämä on vielä ratkaisevan tärkeä kysymys, niin tämä todella tarkistettiin, kun ehdotus tehtiin. This has a clear... Jos oikeudellisella yksiköllä ne on selkeä kanta, niin juristeille olisi varmasti mukavaa pistää tämä vielä paperille ja kertoa sitten näyttää meille, mutta joka tapauksessa me olemme sitä mieltä, että meidän pitäisi tarkastaa tämä oman oikeudellisen yksikkömme kanssa, koska me emme oikein luota tuohon viisauteen, joka ei ole vielä paperillakaan. I, I, I... Jos sallitte, ymmärrän, että komissio sanoi, että he tarkistavat kaiken, mutta kun lainsäätäjä esittää kysymyksen, niin onpahan se ihan kohteliasta palata ja kertoa, miten nämä esille nostamamme kohdat oikein argumentoidaan. Se, että meille sanotaan, että tämä on ihan ok, niin se ei riitä. Me kysymme omalta oikeudelliselta yksiköltämme, te kuulitte meidän huolemme. Jos mahdollista, niin olisi hyvä nostaa esille, miksi näistä huolista ei pidä olla niin huolissa, huolissaan. Legal opinion. Sain juuri neuvoston oikeudellisen yksikön kannan. Johtopäätöksessä sanotaan, että ehdotus y- artiklan 9 neuvostotoimii komission ehdotuksesta ei voi perustua artiklan 338 seutsopimuksessa ja epäilyjä myöskin artiklasta 7. Ja siksi jos ehkä voitte palata komissio tähän asiaan, voisitte ehkä myöskin kommentoida sitten neuvoston oikeudellisen yksikön kantaa. Please note. Ja huomioikaa, että meillä pitää äänestää 12. helmikuuta mennessä, eli tämä on kiire, kiireellinen asia. Onko lisättävää Lerkillä siinä tapauksessa? Mm, Kyse on siitä, saammeko oikeudellisista kannoista tietoja ja tämä olisi sitten mahdollisesti äänestettävissä 12. helmikuuta ja sitten maaliskuussa täysistunnossa. Mutta tämä on siis hyvin kiireellinen asia ja pyydän parlamentin oikeudellista yksikköä antamaan näkemyksensä ja jos he voisivat saada neuvoston oikeudellisen yksikön kannan. On aina hyödyllistä katsoa, mitä muut ajattelevat samasta aiheesta. Minulla ei muuta. Seuraava kokouksemme on 12. helmikuuta kello 9 ja sitten torstai 13. helmikuuta kello 9 niin ikään. Meillä on tällainen keskiviikko torstai, sykli ja ensi viikolla tietysti on yllätys yllätys Strasbourgin kokous. Joten seuraava kokous on ensi viikolla maanantaina.